kuin puhemiehen vaali ja valtakirjojen tarkistus. Ich teile Ihnen mit, das Ilmoitan teille, että seuraavat poliittiset ryhmät on perustettu. Eurooppalainen kansanpuolue, kristillisdemokraatit, EPP, sosialistien ja demokraattien progressiivinen allianssi, SD-ryhmä liberaalien ja demokraattien allianssi, ALDE-ryhmä, vihreiden vapaa eurooppalainen allianssi, ryhmä, vihreät ALE, eurooppalaiset konservatiivit ja reformistit, EKR, yhdistynyt eurooppalainen vasemmisto, pohjoismainen vihreä vasemmisto, GUE-NGL-ryhmä, Euroopan vapauden ja demokratian Eurooppa, EFD-ryhmä. Ja artiklan 30 kohta 5 työjärjestyksen mukaan julistukset ryhmien perustamisesta annetaan